8.4. alkaen sitoutumattomien ryhmään. SED-ryhmä on antanut oman ehdotuksensa valtuuskuntien ja delegaatioiden jäseniksi. Tämä luettelo tullaan julkaisemaan pöytäkirjassamme. Keskiviikkona tulee neuvoston puheenjohtajan kanssa allekirjoittamaan 34 lainsäädäntötekstiä, jotka on hyväksytty normaalin lainsäädäntö